tapausta. Arvonaiset ja herrat, me suremme tänään hyvin arvostettua kollegaa tästä parlamentista. Me suremme Miguel de Sacadura Cabral Portasia. Hän 53-vuotiaana äh, kuoli 24. huhtikuuta. Kollega Portas eh, oli hyvin eh, opiskellut tutkija ja hän eh, toimi toimittajana ammatti, jossa hän toimi useita vuosia suurella sitoumuksella. Miguel valittiin vuonna 2004 ensimmäistä kertaa Euroopan parlamenttiin. Hyvät naiset ja herrat, Miguel pidätettiin 15-vuotiaana poikana. Salasarin hallinnon salainen poliisi hänet pidätti, kun hän oli osallistunut Lissabonissa opiskelija mielenosoitukseen. Hän osallistui neilikka vallankumoukseen, joka johti Portugalin diktaattorin kaatumiseen. Koko elämänsä Miguel Portas oli sitoutunut vasemmistoaktiivi ja hän henkeen ja veroon puolusti demokratiaa. Minä opin tuntemaan Miguel Portasin valvoutuneena eurooppalaisena, joka sydämestään taisteli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja demokratian puolesta. Vaikkakaan me emme aina olleet hänen kanssaan ihan samaa mieltä, niin kuitenkin hän oli hyvin rakentava ja positiivinen suhtautumisessaan ja keskusteluissaan, myös ristiriitaisissakin keskusteluissa. Hän oli mies, joka hyvin usein sanoi, toi esiin oman mielipiteensä, mutta hän oli oikeudenmukainen kollega, joka ei koskaan piiloutunut minkään menettelytapojen taakse, vaan halusi aina löytää ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, joilla on demokraattinen enemmistö ja vaikka hän joskus hävisi, niin hän hyväksyi tappionsa. Hän oli mies, joka seisoi sanansa takana. Hän oli sanansa mittainen mies. Kaikki tässä parlamentissa varmastikin tulevat aina muistamaan hänen huumorintajonsa. Miguel oli se kollega, joka pystyi myös nauramaan itselleen. Ja hänen naurunsa jää meidän mieliimme. Meidän ajatuksemme ovat tänä vaikeana aikana hänen perheensä ja ystäviensä parissa. Ja huomenna hänelle järjestetään muistotilaisuus ja toivotan teidät sinne sydämellisesti tervetulleeksi. Me olemme menettäneet pahalle sairaudelle tärkeän jäsenen parlamenttia. hän taisteli sairauttaan vasten rohkeasti, mutta hävisi lopussa. Me olemme menettäneet suuren kollegan ja pyytäisin, että nousisitte hänen kunniakseen seisomaan.